good afternoon, everybody. Uh, I do apologize for starting the meeting a bit late. You'll see I've got my Irish president. <coughs> Pahoittelen, että aloitin vähän myöhään. Minut kutsuttiin lounaalle Irlannin kanssa. 27 varapääministeri olivat mukana. Eli minä ja 27 kaikkien jäsenvaltioiden edustajat. Vilkas keskustelu. Joka tapauksessa Pahoittelen, että komissio sen semetä estynyt tulemasta. Hän olisi melkein halunnut nousta sairasvuoteelta, mutta hän Syrek on täällä pääjohtaja aiemmista rooleistaan yritysten pääosastolta. Yritysten pääosastoltakin jo tunnemme teidät valiokunnassa, joten kiitos, että löysitte aikaa tulla puhumaan meille Olemme juuri keskustelleet hänen alustuksestaan ja teen seuraavan ehdotuksen, joka keskusteluissamme auttaa varmaan ja saa kaikki jäsenet mukaan. Hän puhuu ensin yhtenäistä tullikoodeksi asiasta. Otamme siitä kysymyksiä. Sitten hän puhuu näistä rajakysymyksistä eivät kaikki ole meidän salkussamme, mutta olemme kiinnostuneita niistä asioista. Jos näin sopii, niin kello kolmelta, niin eikö se neljältä joutuu lähtemään, niin puheenjohtaja korjaa itseään. Olen nyt brittiajassa, sanoo puheenjohtaja. Neljä, neljältä siis täytyy lähteä. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you very much for... Kiitoksia kovasti. Kiitoksia, että kutsuitte minut tänne niin minut kutsuttiin, kun olin matkalla lentokentälle. Minut pyydettiin tulemaan tänne korvaamaan kollega, oli menossa Berliiniin keskustelemaan verojen välttelemisestä. Joten kyllähän tämä on paljon mukavampi aihe. Eli kyllä tämä tulli, tullien kautta tapahtuva rahankeru on mukavampi aihe. Ja on oikein mukava tavata teidät taas täällä, koska on yksi asia, josta aloittaisin. Nimittäin haluaisin ilmaista vilpittömän kiitollisuuteni siitä erittäin rakentavasta ja vakavasta asenteesta, joka tässä valiokunnassa on ja parlamentissakin, eh, ja jota olette osoittanut, kun on keskusteltu tullikoodeksista. Ja on myös todettava, että neuvostossa ollaan hyvin määrätietoisia sen puolesta, että tämä hanke saataisiin käyntiin. Jos sallitte, niin näyttäisin teille hyvin lyhyesti, mistä nyt oikein puhutaan, koska sen jälkeen hän me sukellamme taas teknisiin yksityiskohtiin ja olisi hyvä saada jonkinlainen vaikutus siitä, mikä on se aihe, josta tänään keskustellaan. keskustellaan. Olemme valmistelleet lyhyen videon, ja jos saamme sen käyntiin, niin te näette sen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 Thank you. Uh, I... Kiitoksia. Tämä oli kyllä varmasti riittävän lyhyt, mutta kertoi kuitenkin, mikä Tulliliiton tehtävä on. Sen tehtävä on tehdä kansalaisten elämästä mukavampaa ja varmempaa. Haluan tänään tehdä niin, että käyn läpi tällaisen laajemman agendan, kuten on pyydetty. Kerron ensin tullilainsäädännön uudistamisesta ja kerron niistä painopisteistä, jotka ovat kaikkein välittömimpiä. Ja sitten siirryn pitkän, pidemmän tähtäyksen suuntaviivoihin ja tarkastelen myös arvonlisäveroasioita. Se ei välttämättä kuulu teidän välittömään toimivaltaanne, mutta varmasti kiinnostaa kyllä teitäkin. Haluaisin jälleen kerran kiittää teitä kaikkia, kaikkia niitä, jotka ovat tehneet työtä tullikoodeksi asiassa äärimmäisen rakentavasti. Ja haluan myös kiittää teitä siitä antaumuksesta, jolla olette tehneet työtä. Meidän täytyy aina muistuttaa, että mitä me oikein teemme. Mehän perustamme ikään kuin käsikirjan, sääntökirjan kaikille tulliviranomaisille 27, kohta 28 jäsenvaltiossa, jota tulisi soveltaa yhdenmukaisesti kautta linjan, koska meidän täytyy varmistaa se, että kaikki kauppaa käyvät kohtaavat samat palvelut ja saavat samat palvelut ja että sääntöjä noudatetaan yhdenmukaisella tavalla. Ja sen vuoksi meidän täytyy myötävaikuttaa siihen, että sisämarkkinat toimivat hyvin. Ja meidän täytyy myös helpottaa kaupankäyntiä, rajat ylittävää sellaista. Ja on myös varmistettava se, että kuluttajien turvallisuus ja varmuus säilyy. Tämä ei ole mikään yllätysliike. Me aloitimme jo vuonna 2003. Pyrimme modernisoimaan tullisääntöjä, koska se on edelleenkin yksi Euroopan unionin integraation ähm, haasteista. Eli haluamme tulla yhdeksi suurimmaksi tulliliitoksi modernissa historiassa. No, <clears throat> me olemme arvioineet omaa toimintaamme ja olemme aloittaneet myös ulkoisen arvioinnin, joka perustuu lähinnä ulkoisten sidosryhmien panokseen, niihin, jotka käyttävät, käyvät kauppaa kanssamme, tulliviranomaisiin ja niin edespäin. Nyt lopettelemme tätä työtä ja julkaisemme sen tämän vuoden aikana. Se on se kontribuutio, jonka haluamme tehdä, kun tulliliiton hallinnointia tarkastellaan. Eli meidän ei pidä ainoastaan arvioida itse itseämme, vaan katsoa myös, miten, millaiseksi muut näkevät meidän tulliliittomme, millaiseksi arvioivat sen, niin että me todella kiinnitämme oikeisiin ongelmiin huomiota. Ensinnäkin meidän täytyy kuitenkin uudelleen laatia ö, tullikoodeksi. Ja komissiohan seuraa tätä asiaa henkilö, komissio henkilökohtaisesti seurata tätä. Hän on koko ajan, hänen, hän on koko ajan minun harte, niskani takana läähättämässä, kertoo missä mennään minä ja minä Malcolmin ja Malcolm sitten muiden. Eli tämä aika, ää, raja on, aikataulu on hyvin tiukka. Meidän täytyy saada työ valmiiksi ennen kuin tämänhetkinen tai uusi MCC tulee voimaan, ja meidän täytyy saada myös UCC hyväksytyksi ennen kesää. Me tai minä olen saanut raportin eilisestä trilogista. Sitä pidetään erittäin myönteisenä, rakentavana ja Minun täytyy välittää teille kaikki, kaikkien kiitokset siitä, että olette tehneet niin hyvää yhteistyötä neuvoston edustajien kanssa, niin että voimme äm, lähteä tekemään päätöksiä, koska mehän ole, tämähän on ensimmäinen niistä ä, äh, laista, joita käsitellään Lissabonin sääntöjen mukaisesti, ja tämä on meille ihan uutta maaperää. Aina ei riitä, että keskustellaan tulliasioista, vaan täytyy myös keskustella institutionaalisista asioista. Me suhtaudumme erittäin myönteisesti siihen, että seuraavassa trilogissa huhtikuussa saamme aikaan yhteisymmärryksen kahden instituution välillä niin, että sen jälkeen voimme sitten jo saada tuloksia. Yhteistyön hengessä kahden lainsäätäjän hyvän yhteistyön hengessä. Me ymmärrämme, että tietysti ymmärrämme, että tämä työ on hankalaa, se on myös tärkeää. Ja voin vain tarjota ne omien asiantuntijoideni parhaat, par, parhaan kontribuution ja avun. Tiedän, että teitä huolettaa aikataulu ja se, onnistummeko me aikataulussa. Myös neuvosto ja komissaari ovat huolissaan aikataulusta. Ja on yksi asia, jonka voin teille vakuuttaa. Me emme tule äh, haluamaan, me emme tule jättämään tähän mitään oikeudellista äh, tyhjiötä. Vaikka me haluammekin, että huhtikuuhun mennessä kaikki menettelyt on saatu päätökseen. Eli tällä hetkellä me teemme komissiossa työtä, jotta voisimme saada aikaan sellaisen väliaikaisen ratkaisun niin, että ei edes tunniksi tulisi oikeudellista tyhjiötä porsanreikää täytyy pitää huoli siitä, että se porsanreikä, joka täytyy täyttää kenties, niin ei ole mikään suuren suuri sitten. Si- ja se <clears throat> väliaikainen ö, takaportti antaa meille mahdollisuuden sitten käyttää riittävästi aikaa lopullisen tuloksen aikaansaamiseksi. Ja mehän haluamme tietysti kuulla kaikkia sidosryhmiä. Sidosryhmät ovat olleet huolissaan siitä, että eivät tiedä, mitä sääntöjä täytyy noudattaa. Heille täytyy tiedottaa asioista ajallaan. Eli voimme luvata teille, että seuraavaan trilogiin mennessä meillä on vastaus teille siihen kysymykseen, miten tällainen varasuunnitelma toteutetaan. Tämä on sellainen asia, joka ei kuitenkaan saa johtaa siihen, että me ikään kuin äm, suistuisimme äh, sivuraiteille varsinaisesta asiasta. Ja jos jokin asia on hyvä asia, niin se, että vaikka, että vaikka tämä toimivaltakysymys on hankala, niin voimme varmasti siirtyä siihen vaiheeseen, jossa emme enää ole mitään koikkaniineja, vaan olemme, olemme todellisia pioneereja – Tämän halusin tässä vaiheessa teille kertoa. Tällaista meillä nyt on edessämme. Haluaisin vielä täydentää jo sanottua kertomalla siitä, mitä tällä hetkellä on tekeillä. Asia, joka on lähellä teidän sydäntänne, on tietysti immateriaalioikeuksien soveltaminen myös rajoilla. Tulliasetus on kohta valmis ja me valmistelemme täytäntöönpanosäädöstä. Meillä on tietokanta, johon kaikki tulliviranomaiset pääsevät käsiin, saavat kaiken sen tiedon, mitä tarvitsevat, kun kyse on vaikkapa ähm, väärennettyjen tuotteiden takavarikoinnista. Eli tulliviranomaiset äh, saavat sieltä tietoa, millaista tietoa äh, heidän täytyy joko antaa tai hankkia. Me olemme valmiita toteuttamaan, täytäntöön panemaan tätä lainsäädäntöä ensi vuonna, aikataulun mukaisesti siis, ja olemme asettaneet uuden EUn tulli, ähm, äh, tullisäädös täytäntöönpanon. Aiomme alkaa panna täytäntöön piakkoin. Tähän liittyy myös niin kutsuttu tuoteturvallisuusmarkkinatutkimushanke. On oikein hyvä, että minä olen ollut vastuussa sisämarkkinoiden tuotevalvonta asioista aiemminkin ja nyt olen mukana myös näissä rajatulliasioissa. On hyvä, että olen urani aikana voinut kattaa koko tämän markkinavalvonta skaalan tullikoodeksi ja markkina, ähm, markkinoiden valvonta-asetus ovat sellaisia, joiden täytyy mahdollistaa se, että tulliviranomaiset voivat valvoa kaikkia niitä tuotteita, joita rajojen yli tulee. Ja me teemme läheistä yhteistyötä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat aktiivisia tällä kentällä, jotta voimme vielä entisestään syventää tätä yhteistyötä. Me tiedämme, että voimme laskea myös teidän tukenne varaan, kun prosessoimme tätä ehdotusta, jonka komissio on jokin aika sitten teille esittänyt. Eli kansallisia tullisääntöjä täytyy lähentää to, keskenään ja samoin sanktioita täytyy yhdenmukaista. Tällä hetkellä meillä on sellainen tilanne, että tiettyä käyttäytymistä voidaan yhdessä jäsenvaltiossa sietää täysin, hyväksyä, se ei saattaa johtaa hallinnollisiin sanktioihin toisessa jäsenvaltiossa. Ja kolmannessa jäsenvaltiossa se on rikoslainsäädännön alainen asia, eikä tällaista tilannetta voida hyväksyä, huolimatta siitä, että jäsenvaltiot ehkä reagoisivat aika vastahakoisesti siihen, että komissio puuttuisi sanktioihin. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tullessa tapahtuvan käyttäytymisen seuraamuksien täytyy olla samanlaiset kaikkiassa jäsenvaltioissa. Ja siksi me haluamme laatia tämän puitteiston. Tällä hetkellä me teemme vaikutusanalyysiä. Se on hemmetinmoinen työmäärä, koska täytyy kutsua hätiin lakimiehiä arvioimaan sitä, mikä on kaiken teke- tehdyn tai tekemättä jättämisen taloudellinen vaikutus. Viimeinen asia, jonka haluaisin tässä kontekstissa sanoa, on se, että meidän täytyy löytää riittävästi rahoitusta tullivirastojen laitteita varten. Ja siksi haluaisin lyhyesti kommentoida ajatusta, jonka parlamentti on ottanut jo esiin, eli että käytettäisiin niin kutsuttua Tulli 22-ohjelmaa niiden laitteiden rahoittamiseksi, ostamiseksi, joita eri maiden tulleessa tarvitaan, jos puutteita on. Me pidämme tätä hyvin tärkeänä. Meistä on hyvä asia, että tuette tätä asiaa, mutta itse asiassa Tulli 22-ohjelma ei ole se, jonka tulisi rahoittaa näitä asioita, vaan olisi parempi käyttää aluerahastojen rahoja. Ja olemmekin aluekehitysrahaston kollegoihin ottaneet yhteyttä ja olemme ymmärtäneet, että he ovat kyllä valmiita ottamaan vastaan pyyntöjä hakemuksia jäsenvaltiolta, joten pyytäisin teitä tukemaan tätä ajatusta. Pyytäkää kollegoitanne tekemään hakemuksia. Ja jos te saatte tämän Tulli 2020-ohjelman valmiiksi, eli siitä tehdään sopimus mitä pikimiten, niin silloin me saamme, silloin me pääsemme aina eteenpäin. Tämä on meidän kaikkein välittömin agendamme tällä hetkellä, ja jos teillä on kysyttävää, niin mielelläni vastaan. Good. Well, thank you. Well, I suggest we have perhaps about 10 Noin 10 minuuttia kysymyksiä. Sitten tarkastellaan muita aspekteja. Paltasaari, joka on kuluttajaohjelman ehkä hän haluaa myöhemmin pitää puheenvuoron. Näen, että herra Rova Gebhardt ja herra Schwab ja Rova Weiler haluavat puheenvuoron. Rova Weiler, herra niin, Weiler ja Schwab. Kiitos alustuksesta tietysti komissio sen olisi nähty kernaasti, mutta hänelle parhaat terveisemme. Kiitos hienosta filmistä. Minun niin tässä esitellään filmistä tulevaisuutta. Täytyy kuitenkin painottaa myös, että niin pitkälle me vielä ole. Tehän kuvailette 2012 tiedonannossa, että 2020 mennessä on erityisen tärkeää, että saadaan aikaan suorituskykyinen ja yhtenäinen tulliunioni saada aikaan. Olemme samaa mieltä tästä ja haluaisin nyt kerrasti kysyä, että mitä komissio tekee, jotta jäsenvaltiot voitaisiin vakuuttaa siitä, että sinne täällä kuvaa, että mikä meidän me myös oikein, että jäsenvaltiot tämän myös matkaan saattavat meidän esittelijällemme Konstans Gripille haluaisin hänelle saada vastauksen, että tämä ehdotus, että yritetään saada aikaan siltoja nykyisen tullioikeusjärjestelmän ja Union Customs Codein välillä, että kun me, haluamme perustaa lainsäädännöllä, niin teidän optimistiminen sen varassa, mitä Grip sanoi minulle, niin on ehkä pikkasen vähän liioiteltu, että huhtikuussa päästäisiin sopuun, niin meidän toiveemme olisi, että mahdollisuuksien mukaan, että silloin kun parlamentin kanssa on kaikki aikamäärä käytetty, niin ehkä sitten toukokuussa. Ja sitten tämä yhtenäinen tullikoodeksi. Onko niin, että parlamentti ja neuvosto ovat eri mieltä vielä? Minä puhuisin parlamentin kannan puolesta, että tukisittekin sitä, koska nämä kaikki aikarit, joita meillä on ehdotuksissa, näistä toimenpanosäännöksistä, että olisi helpompi, jos ne rajoittautuisivat ulkomyyntisäännöksiin. Kiitoksia. Uh, Mrs. Weiler and then Mr. Baldessari. Ich wollte nicht für unsere Schattenberichte. En halua tässä puhua varjoesittelijänä, vaan ihan muuta. Ensin haluaisin kiittää teitä tästä erittäin erittäin äh, hauskasta vertauksesta, äh, jota te käytitte. Mutta en nyt äh, halunnut puhua vain tästä tullikodeksista, vaan sitä, mitä me eilen rinnakkaisessa valiokunnassa saimme tietää. Krim-valiokunta, erityisvaliokunta kokoontui ja jotkut kollegat, ei komissiosta, mutta muutama ammattilainen markkinavalvonnasta ja tullista – sanoivat, eh, kertoivat, eh, että markkinoiden valvonta tuoduissa tavaroissa, siis erityisesti ei eh, sallittuja tuotteita, lähinnä tällaisia villieläintistä tulevia, kuten esimerkiksi norsulluuta tai turkiksia. Afrikassa on ollut paljon syytettyjä ja heitä on siellä myös tuomittu, mutta Euroopassa tuskin lainkaan. Ja me näemme myös filmin siitä, miten Eurooppaan tuodaan esimerkiksi juuri norsunluuta. Ja meille sanottiin, että tämä on viidenneksi suurin salakuljetustuote huumeiden ja muun jälkeen. Eli siis se villieläimistä saatuja tuotteita. Joten eh, voisitteko te kertoa, vahvistaa, että Euroopassa toimitaan eh, markkinoiden valvonnassa, kun on kysymys kielletystä tuotteesta, hyvinkin löysäkätisesti. Tämä on eh, valtava Tämä on valtava rikos. Siis tämä on puhdasti rikollisuutta. Ja se, mitä minä eilen kuulin siitä, miten tämä siirtyy, tämä rikollisuus Afrikasta Eurooppaan, haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä. Uh, Mr. Baldassari. Herra Sì, grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ihan ensin haluaisin ilmaista kiitollisuuteni tästä videosta, jonka näin. Se oli aivan, aivan erityinen traileri, erittäin kiinnostava. Joitain kuukausia sitten me hyväksyimme toimintaohjelman tai toimintaohjelmaa koskevan mietinnön, joka koski tulliohjelmaa vuosille 2014-2020. Kaikkein tärkeimmät prioriteetit, joista siinä puhuttiin, ovat petoksen torjunta, teknologinen kyky torjua näitä petoksia ja sitten pitäisi parantaa kykyä myös hallinnollista kykyä toimia. Tämä on kaikki oikein hyvä asia. Ja nyt me olemmekin saaneet viimeisen analyysin valmiiksi tästä viimeisimmästä tekstistä olemme valmiit aloittamaan trilogin, jotta saisimme aikaan yhteisymmärryksen. Eli nyt haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni, kun olette täällä paikalla, niin äh, haluaisin, että äh, kun teillä nyt on kokemusta ja äh, kokemusta näistä asioista, niin olisiko teillä ehdotuksia tämän tekstin suhteen? Äh, tai ehkäpä jotain eh, kritiikin paikkaa siihen liittyen niin, että voisimme mitä parhaiten valmistautua tulevan trilogiin. Okay. Anybody else? Oliko muita? Rouva Tuun. Kiitos kovasti. Viime aikoina olemme saaneet syventävää tietoa, olemme syventyneet budjettiin, Euroopan budjettiin, myöskin päätöslauselma on tehty ja paljon puhutaan siitä, että EU tarvitsee omia varoja. Ja yksi ajatuksista, joka useaan otteeseen on tullut esille ja keskusteluun, on, nämä, on tämä finanssitransaktion vero. Haluaisin kysyä, missä siinä olemme. Onko vain edelleen vain 11 jäsenvaltioita yhteistyössä, onko laajempaa tahtoa, tulevatko pankit mukaan. Missä tässä mennään? the second part, but I think Hans to take those questions. Niin ehkä voitte vastata kysymyksiin. Ja sen jälkeen voitte vielä jatkaa ja ehkä vielä sitten ähm, annatte vielä lisää aikaa kysymyksiin. Kiitoksia. Toivon, että minun optimismini ei olisi perusteetonta. Olin positiivisesti yllättynyt sitä nopeudesta, millä hyvin monimutkaisia ja poliittisesti ristiriitaisia kysymyksiä jotka ovat hyvin tärkeitä tullihallinnolle, kyettiin käsittelemään. Ja se nopeus, millä molemmat toimielimet tätä käsittelevät. Se on todella äh, uskomatonta sen vuoksi, että yhtenäinen näkemys ja lähtökohdat on parasta tulliunionille. Ja toivon todellakin, että me nopeasti pääsisimme lopputulokseen. Me yritämme rakentaa tätä siltaa sillä tavalla, että se riittäisi äh, huolelliseen päätöksentekoon ja käsittelyyn toinen kysymys, joka liittyy näihin äh, äh, viennin äh, preferenssimaihin. Meillä ei näitä ole. Voin rauhoittaa teitä. Tämä on tämä saksalaisten Lohnesin hirviö, joka aina silloin tällöin pulpattaa, pulpahtaa pinnalle, mutta ei sen enempää. Edustaja Weiler olen yhtä mieltä kanssanne näistä huoli, tästä huolin, huolenaiheesta, joka liittyy markkinoiden valvontaan. Ja yhdessä markkina- ja yrityspääosaston kanssa yritämme löytää jonkinlaista järjestelmää. Mutta me tarvitsemme massiivista tukea tähän parlamentilta. Jäsenvaltioissa on sellainen suuntaus, että markkina valvontaviranomaisia ei tueta tarpeeksi. Ainoa, mitä tässä nyt on tehty, niin on pankkivalvonta. Mutta muuten markkinavalvonta, viranomaiset kärsivät alimiehityksestä. Eikä meidän pidä unohtaa sitä, että tulli virkamiehet joutuvat tekemisiin jatkuvasti kasvavan tuontivirtojen kanssa ja silloin valvonta on vaikeaa ja me pyrimmekin löytämään tällaisen eh, riskiarviointimenetelmän, jonka pohjalta toimitaan. Toinen kysymys, joka liittyy kiellettyjen tuotteiden tuontiin tai villieläinten eh, villieläimistä tehtyihin tuotteisiin. Me tiedämme, että on tämä Washingtonin sopimus, eh, joka otettiin mukaan lainsäädäntöön jo kauan sitten ja kaikki seuraamukset eh, ovat kansallisella tasolla kansallisen eh, lainsäädännön mukaista. Se ei kuulu tulli viranomaisten käsiin eh, lähteä näitä lainrikkomista tuomitsemaan. Siis eh, tuotteet, jotka on laittomasti tuotu maahan, ne eh, takavarikoidaan ja tekijät tai ne, jotka yrittivät siis tuoda laittomasti tuotteita, annetaan sitten asianmukaisten viranomaisten käsiin. Mutta se, että meillä olisi, meidän pitäisi sanktioita harmonisoida, sitä me emme voi tehdä. Niin, että kun unioniin tuodaan näitä tuotteita, ja te sanoitte, että niitä olisi unioniin helpompi tuoda. Me otamme asian vakavasti, mutta luonnollisesti meitäkin tässä koskee tällainen toiminta, joka on niin epätyyppisesti organisoitu, että on vaikea, sitä on vaikea kattavasti valvoa. En voi kertoa teille, miten vahvaa tämä toiminta Euroopassa on verrattuna muihin mantereisiin tai maihin, mutta pyrin löytämään informaatiota ja palaan tähän asiaan myöhemmin, mikäli sallitte sen. Herra olen oikein iloinen, kun kuulin, että että te olette päässeet eteenpäin ja olette valmiita käymään trilogiin. Olen tästä hyvin tyytyväinen. Minun täytyy myöntää, että en ole sellaisessa tilanteessa, että voisin tässä eh, indikoida mitään erityistä eh, eroa, koska prioriteetit eh, ainakin komissiolle on kahdenlainen. Eli se, että olisi mahdollista saada aikaan toimiva tullijärjestelmä koko unioniin ja kehittää tarvittavaa ATK-järjestelmää. Nämä ovat ne kaksi prioriteetteja, jotka meillä on. Meillä on hyvin kunnianhimoiset suunnitelmat siitä, että me kehitämme ja laajennamme tätä IT-ulottuvuutta. Ja se on ehkäpä se kaikkein tärkein prioriteetti, joka meillä tällä hetkellä on. Tuonet Hohenstein, omat varat ja FTT tällä hetkellä on äh, niiden jäsenvaltioiden käsissä, jotka ovat äh, lähteneet tähän mukaan. Niitä on 11 jäsenvaltiota vahvistetussa yhteistyössä. Eikä tässä vielä mitään pyyhettä olla kehään heitetty mutta me olemme kuitenkin prosessin alussa vasta, koska vasta kuukausi sitten komissio esitti uuden ehdotuksensa ja nyt jäsenvaltiot sitten raapivat päätään ja miettivät, mitä tehdä. Oh yes, if I may. Okay. Haluatteko jatkaa? Kyllä, toki toki. Eli tässä vaiheessa haluaisin katsella vähän pidemmän aikajänteen perspektiiviä, katsoa mitä tulemme tekemään tullialalla tulevina vuosina. Meidän tavoitteemme on parantaa riskien hallintaa. Meidän täytyy saada aikaan vahvistettu riskienhallintajärjestelmä ja ähm, tuotantoketjujärjestelmä. Äh, me pyrimme yksilöimään erilaisia porsanreikiä ja puutteita jäsenvaltioissa ja pyrimme myös vastaamaan niihin, korjaamaan niitä. Ja olisi hyvä, jos aivan erityisesti IMKO voisi tukea tätä. Näiden turvallisuusalueiden joukossa on useita. Ilma, ilma, lentorahti on yksi sellainen. Meillä on niin kutsuttu pilottihanke tätä asiaa varten USA kanssa ja lentoyhtiöiden kanssa. E- erityisesti tällaisten express-lentorahtiyritysten kanssa työ on saatu nyt lähes päätökseen. Tällä hetkellä me pohdiskelemme tämän pilottihankkeen tuloksia, teemme johtopäätöksiä niin, että voimme sitten pyytää kaiken saatavilla olevan tiedon tuotteista, joita lastataan lentokoneeseen. On erittäin hyvä, että me teemme hyvää yhteistyötä lentokoneiden omistajien kanssa, koska eihän kenenkään etujen mukaista ole se, että lentokone räjähtää valtameren yllä. Eli nyt pohdimme, miten käsitellä niitä maita, joista rahti tulee. Ja täytyy tehdä yhteistyötä niiden kanssa, jotka on tunnistettu vakaviksi ja luotettaviksi yhteistyökumppaneiksi. Me aiomme tällaisen vastavuoroisen, vastavuoroisen asiakirjan allekirjoittaa USAn kanssa tästä asiasta. Ja odota, jossa myös ilmenee, mitä odotamme USAlta Eli me olemme myös kehittäneet tiedonvaihtojärjestelmän ja IT-järjestelmän, jota voidaan käyttää ähm, Euroopassa ja USAssa ja jota voidaan pitää äh, informaation vaihto standardina, kun puhutaan lentorahdista. Meillä on naapureita myös idässä. Ja myös siellä, erityisesti Ukraina, Moldova ja äh, Venäjä, äh, niitä olemme yrittäneet taivutella turva-asioista. On erittäin tärkeää, että kauppareitit ovat turvallisia, että riskejä voidaan hallinnoida ja petoksia voidaan torjua. Ja on myös erittäin tärkeää saada moderni tullijärjestelmä näissä maissa. Tehän tiedätte, että monissa maissa kärsitään pitkistä jonoista, koska tulliselvityksiä on niin paljon tehtävänä. Rehellisesti sanottuna meillä on yksi erityisen arkaluontoinen ongelma, kun me olemme yrittäneet venäläisten kanssa saada aikaan yhteisymmärryksen, ja se onkin ollut aika hankalaa, niin yleensä he sanovat, että emme me enää ole pelkästään Venäjä. Meillä on myös Valko-Venäjän ja Kasakstanin kanssa tulliliitto. Joten tiettyä haluttomuutta on lähteä muodollisiin suhteisiin tulliliittomme kanssa, joten asiat ovat aika hankalia. Pelailevat pingpongia meidän kanssamme koska joko venäläiset sonnustautuvat venäläisen tulliliiton hattuun, tai sitten ihan vain Venäjän hattuun. No, riippuu heidän, millä tulella käyvät milloinkin. No, tähän liittyy myös ajatus itäisestä naapuruusyhteistyöstä tullialallakin. Sitten Kiina. Kiina on tärkeä kauppakumppani, ja sielläkin on saatu aikaan edistystä, kun on tulliyhteistyötä kehitetty. Meillä on kaikenlaista tavaroiden reittien valvontaa ja niin edespäin, tällaisia aloja, joilla olemme saaneet aikaan edistystä. Pitkä, pidemmällä tähtäyksellä kaiken kaikkiaan Tulliliiton hallinnointi on kysymys. Meillä on Tulliliitto, joka on laadittu 50-luvulla ja sitten siihen on vähän ympätty mausteita 60-luvulta. Nyt me olemme lisänneet Tulliliiton jäsenten määrää, mutta ähm, samanaikaisesti koko liike-elämä ympärillämme on muuttunut. Ja meillä on nyt tilanne, jossa meillä on 27 yksittäistä jäsenvaltiota, joilla on omat Ähm, tulliviranomaisensa, jotka ovat vastuussa tästä kokonaisuudesta. Ja tässä on hiukan tehokkuuden puutetta. Tässä on päällekkäistä työtä. Tällä hetkellä me arvioimme tilannetta. Ensimmäinen luonnos tai tiedonanto on jo laadittu. Olemme saaneet neuvostosta reaktioita siihen samoin. Talous- ja sosiaalikomitealta olemme saaneet reaktioita ja olisi hauskaa, jos parlamenttikin voisi antaa meille hiukan tietoa tai kiinnittäisi huomiota tähän työhön, koska tämä on sellainen kysymys, josta ainakin sidosryhmät haluavat kovasti puhua meille, pyytävät meitä kuuntelemaan parlamentaarikkoja, koska parlamentaarikot heidän mukaansa tietävät paremmin, miten täytyy, mitä täytyy tehdä. Joten tässä lyhyestä virsi kaunis tyyppisesti tämä tulliasia. Ja sitten vielä Alvista pari sanaa. Tehän tiedätte, että me olemme aikeissa muuttaa täysin koko ALV-järjestelmän, ja siihen liittyy tiettyjä elementtejä, jotka ovat kiireellisempiä kuin toiset. Nyt haluaisin keskittyä ALV-tasoihin, ALV-prosentteihin ja sitten tähän yhden luukun ähm, palvelutiskiin, joka on tärkeää pk-yrityksille. Mitä tulee prosentteihin? Tämä kysymys on yhä kiireellisempi ja kiireellisempi kun halutaan kehittää digitaalisia sisämarkkinoita, koska siinä vaiheessa, kun niiden tuotteiden luettelo, jotka ovat kelvollisia pienempään alv niin, niin silloin, kun tätä luetteloa laadittiin, niin kukaan ei vielä ajatellut, että tulisi e-kirjoja, sähköisiä kirjoja. Ja nyt meillä on luettelo asioista, jotka voivat saada alemman ALV-prosentin, ja ne liittyvät kulttuurisisältöön. On kuitenkin ongelma on kuitenkin se, että ne välineet, joilla e-kirjoja luetaan Kindle tai muut, niitä ei, niistä ei printata mitään mustana valkoisella. Ja Tämä ei mielestämme ole kaikkein paras ratkaisu, että siihen sovellettaisiin samaa alv-tasoa tai prosenttia, koska, koska kuitenkin meidän pitää lähteä siitä, että kun on tietty tuote, jota kuluttajat täyttävät samalla tavalla, niin sitä tulisi kohdella, niitä tulisi kohdella yhtenäisesti. Mutta tähän ongelmaan liittyen me aiomme kuitenkin tehdä ehdotuksen, johon nimenomaan sisällytetään se ajatus, periaate siitä, että ne tuotteet, jotka palvelevat kuluttajaa samalla tavalla, niitä tulisi kohdella samalla tavalla. Tähän saattaa tietysti liittyä muitakin ongelmia. Saattaa, saatetaan keksiä joitain uusia tavaroita, joista emme vielä tiedä mitään, ja ne, ne saattavat vallata markkinoita jatkossa. Eli nämä tällaisia ehdotuksia me vielä tämän vuoden loppuun saakka aiomme val- mennessä aiomme valmistella – Eli teillä on aika paljon edessä meidän vaaleja lykkyä pyttyyn vaan. Sitten tämä yhden luukun palvelupiste, ALV-palvelupiste. Tällähän hetkellä me siis toivomme tilanteen, jossa ainakaan pk-yritysten ei tulisi altistua monimutkaisille ALV-maksujärjestelmille – pitäisi alve voida maksaa yhdellä luukulla kaikilta osin. Meillä on jo aikataulu ensimmäinen tammikuuta 2015 tämän yhden luukun palvelupisteen tulisi olla toiminnassa. Ja toistaiseksi me olemme huomanneet, että myös jäsenvaltiot ovat sitoutuneet käyttämään resursseja tämän asian kehittämiseen ja sen aloittamiseen. Mutta tätä tulee olemaan vaikea selittää niille kaikille miljoonille pk-yrityksille, joita EU-ssa on, että ymmärtäisivät, että tästä voidaan hyötyä. Eli tässä olivat Alviin liittyen kaikkein tärkeimmät asiat. Well, I know there are a are very in... Tiedän, että useat ihmiset ovat kovasti innostuneita sähkökirjojen alemmasta alvikannasta. Styler varmasti erityisesti Onko muita, jotka haluaisivat yhden lukujärjestelmää kommentoida tai alhaisempaa verokantaa, alvikantaa sähköiselle kirjalle? Rova Weiler. Haluaisin vain viitata siihen, että ei varmaan pelkästään Saksassa, vaan myös muissa jäsenvaltioissa, niin on ihan johdonmukainen järjestelmä vähennetystä alvista tai vähentämättömästä leikkokukat on pienempi tai erityinen raja. No joka tapauksessa, ei missään tapauksessa ole johdonmukainen järjestelmä. Olisi hieno mahdollisuus, jos nyt EU ajattelee uudelleen omaa järjestelmänsä, että jäsenvaltiot tekisivät samoin. Tiedän, että Saksassa puhutaan koko ajan siitä, että näin tehtäisiin. Mutta pyydän varomaan, ettei käy niin kuin usein. Brysselistä tulee huonot asiat, suuremmat verokannat ja siellä myy sitten missä kuluttajaa syistä. Että jos alennetaan, niin se onkin jäsenvaltion ansio. Eli täytyy olla johdonmukainen keskustelu. Se on hyvin tärkeä. Toinen asia sitten, ette kertoneet vielä alvipetoksista. Se on suuri kiukunaihe Euroopassa ja jos jäsenvaltiolla olisi enemmän asia omanaan otettuna, niin voisivat saada lisää budjettituloja. Mitä EU nyt sitten voi tehdä, jotta näitä kauheita alvipetoksia voitaisiin hillitä ja estää? Okay, anybody else want to comment on? Haluaisiko joku muu kommentoida tähän, näitä asioita? Um, ja, Frau Welle, wenn Deutschland ein nicht... Mikäli Saksalla ei ole johdonmukaista järjestelmää arvonlisäverossa, se johtuu kahdesta syystä. Yksi on se, että luettelo on tehty näistä ALV-tuotteista yksimielisesti kaikkien jäsenvaltioiden kesken se on tehty. Ja siinä oli tiettyjä epäjohdonmukaisuuksia ja epätäydellisyyksiä, eikä se luettelo välttämättä heijastellut todellisuutta. Toinen osuus sitten, joka on vielä suurempi, on se, että kukaan ei pakota jäsenvaltiota käyttämään ALVtä alennettua ALVtä ja luetteli näistä tuotteista tai palveluista, kuten esimerkiksi hotellipalveluista, on valtion oma päätös. Ja sen vuoksi nämä huomiot pitäisi osoittaa Saksan liittovaltion lainsäätäjälle, joka ehkä voisi pyrkiä johdonmukaisempaan luetteloon me omalta osaltamme olemme kehottaneet rationaalisempaan järjestelmään, mutta tällaiset rajoitukset, jos ne johtavat epätoivottuihin yllätyksiin, niin silloin me voimme näihin puuttua. Ranskasta me saimme kirjeen, että on oikeastaan aika epäreilua, että jotkut joutuvat maksamaan täyden arvonlisäveron ja jotkut eivät. Ja esimerkiksi juuri hevosten kohdalla, että onko hevonen nyt sitten urheiluväline vai elintarvike. No, tilanne on kuitenkin se, että kun valitaan näitä tuotteita ja palveluita, joista maksetaan pienempää arvonlisäverokantaa, se on jäsenvaltion päätös. Ja mitä tuotteita siihen voidaan valita, on yhteisön lainsäädännössä määritelty. Ja tämä luettelo on ollut aika staattinen. Me olemme yrittäneet sitä saada muutetuksi. Kiitos. Well, Heinz, thank you very much indeed for coming. Kiitos Heinz vierailusta lyhyellä varoitusajalla. Tämä on ollut hyvin hyödyllinen ja vilkas keskustelu. Kiitollisia olemme konkreettisista suunnitelmista, joita meille esiteltiin. On ollut myös avuksi nähdä visio tämän tullikoodeksen takana. Se on ehkä, ei ole nähty metsää puilta. Siinä filmi oli hyödyllinen, joka varmaan voidaan ladata YouTubesta tai jotain sellaista. Tässä voidaan valikapanissakin kertoa tästä hienosta työstä ja Alvista sitten. Yhden lukujärjestelmä on erityisen tärkeä yrity, pienille yrityksille, jotka lähtevät sähköiseen liiketoimintaan. Teemme aktiivista työtä ja te olette varmasti kutsuttu tai joku tiimistänne niin puhumaan työryhmäämme tästä. Oikein avuksi tämä oli. Toivottavasti lähetätte Semetalle parhaat toivotuksemme. Toivottavasti hän toipuu pian. Kiitos kovasti vierailusta ja odotamme innolla jatkoyhteistyötä. Kiitos. Is available in 20... Kiitos. Tämä video on muuten saatavilla 23 kielellä. So, uh, colleagues, ladies and gentlemen, we're now... Kollegat, nyt siirrymme seuraavaan kohtaan tänä iltapäivänä, joka on, tarkastelemme kompromissitarkistuksia. Garces Ramonin, tervetuloa kovasti mietintöön, joka koskee Euroopan kuluttajapolitiikan uusia tavoitteita. Rouva Kalnieti on varjoista paikalla. Herra Mans, Manders, puhutti Roswellin puolesta Ryylle paikalla, minä paikalla. Tranchevelit ei ole paikalla. Pahoittelen valiokunnalle, koska puoli viisi minulla on tapaaminen. Tapaan herra Van Rompoin, neuvostopuheenjohtajan. Puhumme sisämarkkinapolitiikan integroinnista neuvoston työhön. Hän on tarkastellut tästä, tästä tehtyä mietintöä suurella mielenkiinnolla, joten hyvä tilaisuus puhua hänelle. Se on varmaan valiokunnankin kannalta tärkeää. Hän on erityisen kiinnostunut meidän työstä digitaalisessa taloudessa, kun haluaa, että Eurooppa-neuvosto liittyy tähän työhön myös. Raportoin teille sitten siitä. Myöhemmin Rova Weiler on nyt sitten lupautunut puheenjohtamaan valiokuntaa 16.25 suunnilleen jos tulisi tänne niin nyt, niin saadaan saamaton vaihto. Sitten voin olla myös varjoesittelijän roolissani kuluttaja politiikassa. Garcestramon aloittakoon samaan aikaan kuin minä ja Weiler vaihdamme paikkoja. Gracias, presidente. El, eh... Los trabajos relativos a la nueva agenda del consumidor van avanzando. Työmme uudesta kuluttajapolitiikka toimintasuunnitelmasta pääsee eteenpäin. Se on vaikea, mutta tärkeä asia. Tulos tulee kuitenkin olemaan erinomainen mielestäni. Haluaisin ensinnäkin kiittää varjaesittelijöitä heidän työstään ja myötävaikuttamisestaan. Olemme pitäneet monia tapaamisia. Ja siellä olemme pystyneet ponnistelemaan sovun puolesta. Haluaisin myös sihteeristön työstä kiittää. Se ovat helpottaneet työtämme suuresti jotta tämä ehdotus uudesta kuluttajasuojasta todellakin saa yksityiskohtaisemman luonteen. 213 tarkistusta on jätetty mietintöluonnokseen. Kaksikymmentäyksi kompromissitarkistusta on sitten siitä työstetty. melkein 90 katetaan näillä kompromisseilla jätetyistä tarkistuksista. Ja tästä tein johtopäätöksen, että tällä työllä olemme saaneet aikaan konsensusta näissä tärkeimmissä kysymyksissä. Se varmaan helpottaa myös valiokunnassa tehtävää jatkotyötä. Kompromisseista sitten. Tässä on kyse ennen kaikkea siitä, että painotetaan sen tärkeyttä, että täytyy valistaa kuluttajia paremmin, myöskin rahoitusmielessä. Tässä pitäisi toimia avoimesti ja vertailtavissa olevalla tavalla. Haluamme varmistaa, että että jäljitettävyys, turvallisuus ja autenttisuus taataan tuotteissa. Asiat täytyy hoitaa niin, että kuluttajia ei, heille ei hoiteta pettymyksiä. Mikä tulee sitten oikeuskehykseen? Tämä on riippumatonta neuvontaa, johon kuluttaja pystyy rakentamaan luottamusta. me olemme sen lisäksi painottaneet sen tärkeyttä, että on välttämätöntä puuttua vilpillisiin käytäntöihin ja kieltää ne. Myös suojella niitä kuluttajia, jotka ovat pettyneitä rahoitustuotteisiin. Juuri talouskriisin aikana olemme nähneet, että yhä useammat kerrokset väestöstä ja kuluttajista ovat tässä vaikutettuina ja sen vuoksi meidän täytyy keskittyä erityisesti heihin kuluttajapolitiikassa, kuluttajan suojapolitiikassa. Suojaa tarvitsevat kuluttajat, tarvitsevat erityistukea sekä energiassa, liikenteessä, rahoituspalveluissa ja myöskin uudessa tieto- ja viestintätekniikassa. Kompromissitarkistuksissa on edelleen kyse oikeudesta tällaiseen peruspankkitiliin, jossa voidaan tarjota myös luotettavia tietoja rahoituspalveluista. Rahoitus- ja talouskriisi, jonka mainitsin, joka edelleen meitä, meihin vaikuttaa, niin se on johtanut siihen, että on epätasa-arvoa jäsenvaltioiden välillä niiden sisällä. Ja jotkut kuluttajaryhmät ovat siinä erityisen vaikeassa asemassa. Sen vuoksi täytyy painottaa, että Euroopan unioni on unioni, jolla on solidaarinen ja sosiaalinen ulottuvuutensa, jota täytyy vahvistaa. Vahingon korvaukset, riitojen ratkaisut täytyy saada sellaisiksi, että ne ovat nopeita ja niitä on helppo käyttää. Komissiota vaaditaan siinä mielessä ehdottamaan ehdotuksen joukkokanteista – jotka toimivat tehokkaasti ja nopeasti. Lopuksi haluaisin painottaa, että tarkistusten kautta puutumme myös rajat ylittävään transaktioihin ja haluamme tehdä niistä turvallisempia, erityisesti sähköisessä kaupankäynnissä. Ja sitten lopuksi sanoisin, että olemme käsitelleet vielä kuluttajansuojajärjestöjen roolia koska niiden tietysti täytyy saada vahvempi asema, kun niillä on niin tärkeä tehtävä. Sen lisäksi tarkastellaan uusia mahdollisuuksia siihen, että kuluttajasuojajärjestöt äh, saavat tukea työssään. Tässä oli lyhyt yhteenveto tarkistusten sisällöstä. Olen nyt käytettävissä keskusteluun varjoesittelyiden kanssa ja muiden kollegoiden kanssa, jotta voimme kyllä syventää tätä vuoropuheluamme. Ja vielen dank. Kiitos. Sitten varjoesittelijät Kalnieter, Ryyle ja Malcolm Harbour ovat täällä nyt puhujalistalla. Olkaa hyvä. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ennen kuin menen pidemmälle, haluaisin ilmaista kiitokseni esittelijälle Ramonille tästä erittäin onnistuneesta yhteistyöstämme varjoesittelijöiden kanssa. Hän on tehnyt kantansa selviksi hän on ottanut vaarin meidän näkemyksistämme ja me olemme saaneet aikamoisen yhteisymmärryksen tason aikaan. Me olemme yhtä mieltä lähes kaikista asioista EPPn agendalla. Yli 20 tarkistusta esitimme ja löysimme kompromisseja, saimme aikaan kompromisseja, joita nyt voimmekin tukea. Mietinnössä suhtaudutaan aika kriittisesti komission kertomukseen. Meidän ehdotuksemme sisältää erinäisiä ehdotuksia komissiolle. Ne liittyvät kuluttajien turvaan. Puhutaan rahan lähettämisestä taloudellisista transaktioista. Toivomme, että komissio ottaa tämän huomioon. On tärkeää, että meidän tekstimme ei ole merkki ainoastaan kuluttajille, vaan liike-elämälle, yrityksille. Heidän täytyy kunnioittaa kansalaisten kuluttajien oikeuksia. Ja lopputuloksena tulisi olla sen, että kuluttajalla on pääsy ja turvallisiin palveluihin ja tuotteisiin. Uskon, että muutaman viikon sisällä saamme tukea tälle ehdotukselle, kun äänestämme. Tämä on yhteinen ponnistus, joten haluan kiittää paitsi Ramonaa, myös Malcolm Harperia, Ryyliä ja muita, kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat sitoutuneet tekemään tästä ehdotuksesta hyvän. Haluan kiittää myös henkilöstöämme, valiokunnan henkilöstöä, joka on omistanut tuntikaupalla aikaansa, on järjestänyt kokouksia meille ja olemme saaneet aikaan heidän avullaan lopun, lopputeksti. Danke für die grünen, Frau Rühle. Kiitokset ja sitten vihreän edustajana Rava No, tämä meni nopeammin kuin odotin. Minä haluaisin myös kiittää esittelijää ja, ja hänen avustajiaan ja sihteeristään. Työ ja kompromissien tekeminen oli tärkeää työtä ja menestyksekästä työtä ja haluan häntä siitä kiittää. Näiden kompromissien avulla me varmasti saamme tälle enemmistön valiokunnassa, ainakin toivon näin. Ja sitä kautta voimme asettaa tärkeitä painopisteitä tämä, tässä syvässä talouskriisissä on tärkeää huomioida, että kuluttajasuojaa ei heikennetä, vaan päinvastoin nyt me sitä vahvennamme. Kiitokset, äh, Malcolm. Um, Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen yhtä mieltä kollegoiden kanssa ja mielestäni olemme merkittävää edistystä saaneet aikaan. Kiitos esittelijän hyvän yhteistyön. Hän on keskittynyt tukemaan ja korostamaan tämän koko kuluttaja-agendan merkitystä. Sitähän mekin pyysimme. Se on tehtänyt aika paljon työtä ja mielestäni kompromissitarkistukset ovat todellakin vieneet meitä eteenpäin oikean suuntaan. Haluan kiittää esittelijää tästä kaikesta, koska nämä ovat erittäin hyviä kompromissitarkistuksia. En tässä vaiheessa sano, että voisin niitä kaikkia tukea täysin palkein, mutta yleisesti ottaen koska niitä tuen. En nyt käy niitä kaikkia läpi yksityiskohtaisesti. Haluan kuitenkin ilmaista tukevani tätä mietintöä kaiken kaikkiaan. Ehkä muutamia erillisiä äänestyksiä pyydän. Muutamia, muutamien kohtien osalta meillä oli erimielisyyttä. Minua kiinnosti johdanto-osan kappale kappale, johon vissinkin kuljetus- liikennevaliokunta on tehnyt tarkistuksia. Liikennevaliokuntahan on jo hyväksynyt ja täytäntöön panee kaikenlaisia uusia liikenne- ja kuljetusoikeuksia. Itse asiassa tämä johdantaosan kappale on menossa vähän niin kuin taaksepäin ottamassa takapakkia. No, liikennevaliokunta, jos se haluaa nämä hyväksyä, niin ei kai meillä ole nokan koputtamista, vaikka se outoa onkin. Sitten täällä on pari kiintoisaa asiaa. En ole ennen nähnyt tällaista lausetta kuin mikä löytyy 18, eli kollaboratiivinen, yhteistyöhaluinen kulutus, collaborative consumption. Meidän tulisi ja kaikkien tulisi tutkia uudenlaisia kulutuksen tapoja. Eli haluaisimme nyt haluaisin, ehkä voitte kertoa minulle, mitä me tässä pyydämme komissiota tekemään. Kyllähän minulle aina kelpaa se, että komissiolle sälytämme uusia tehtäviä, joten varmasti loppupeleissä voin tätä tukea. Minulla on muutamia varaumia myös muun muassa kompromissitarkistus 10 osalta. Kompromissitarkistus 10 vaikuttaa aika preskriptiiviseltä sen sijaan, että se asettaisi tiettyjä periaatteita siitä, mitä me haluamme näistä äh, ryhmäkannemenettelyistä. No, joka tapauksessa meillä on hyvä mietintö, ja kun loppuäänestys koittaa, niin yleisesti kyllä tuemme sitä. Ja, dankeschön. Andere Shadows sind zurzeit... Kiitos. Muita varjoesittelijöitä täällä ei ole paikalla. Haluaako joku vielä puheenvuoron ennen kuin annan komissiolle kaikki ovat eh, hyvin yksimielisiä. Mehän voisimme äänestää tästä jo huomenakin. No, ei hätää, en tässä nyt lähde sotkemaan näitä. Me äänestämme vasta seuraavassa kuussa. Eli seuraavaksi komissio. Täällä on kaksi. Minulla on täällä kaksi puheenvuoropyyntöä komissiota, Nicole ja Manfredi. Olkaa hyvä. Thank you uh, very much. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Me olemme erittäin tyytyväisiä näihin kompromisseihin, erityisesti koska ne selventävät linkkiä tähän kuluttaja-agendaan ja koska tässä on kyse EPPn reaktiosta agendaan, niin kyllä tämä selvennys on kaiken kaikkiaan avuksi. Pienempi kommentti. No, käyn kuitenkin läpi mm, tämän nopeasti. Yksi liittyy tuotteiden turvallisuuteen. Kompromissitarkistuksessa kolmehan on tällainen implisiittinen yhteys tuotteiden vaarallisuuteen ja Toisaalta täällä puhutaan väärennetyistä hyödykkeistä, joskus vaarallisista hyödykkeistä. Eli vaarallisuus ja väärennöksellisyys, ne ovat kaksi eri asiaa. No, me voisimme kuitenkin puhua tuotteiden tunnistamisesta, sekin on erittäin tärkeä asia. Sitten rahoituspalveluista esittelijä mainitsi tai viittasi riippumattomaan neuvoon. Se meille sopii oikein hyvin. Tämähän liittyy ehdotuksen, joka koskee MIFIDin uudistusta, jonka komissio on siis tehnyt. Pienen pieni kommentti siihen informaatioon, tietoon, jota täytyy antaa sähköisesti ja muilla keinoin. No, meidän mielestämme joko tai. Me emme välttämättä välitä kaikkea tietoa sähköisesti, erityisesti silloin, kun on kyse tiedosta, jota, jonka täytyy olla aina saatavilla. Pankkitilialoitteeseen liittyen me tuemme siitä, että viitataan tähän aloitteeseen mietinnössä. Mutta ehkäpä valiokunta kautta voisi viitata tämän aloitteen kolmeen pilariin, koska siellä on pankkitili, ulottuvuus, sitten on avoimuus, ulottuvuus ja tämä niin kutsuttu switching. Eli kolme pilaria, kaikki ovat yhtä tärkeitä kuluttajalle. Nyt keskitytään ainoastaan yhteen ulottuvuuteen. Sitten ryhmäkanne <clears throat> asiasta. Ehkäpä kollegani voi lisätä sanasen siihen. Kaiken kaikkiaan pidämme, me olemme tyytyväisiä tähän kompromissitarkistukseen tai tarkistuksiin ja pidämme tätä, pidämme tätä tukena ja kimmokkeena viedä tätä asiaa eteenpäin. Tässä yhteydessä voisin ehkä vielä viitata kuluttajahuippukokoukseen, joka järjestettiin eilen ja toissapäivänä. Siinä puhuttiin lainsäädännön valvonnasta tai valvonnan noudattamisesta. Me pidämme tätä lainsäädännön noudattamisen valvontaa avaa erittäin tärkeänä koko kuluttaja-agendassa. 450 osallistujaa osallistui tähän kokoukseen. Siellä oli Reding, Borg, muitakin komissaareja, ministereitä, jäsenvaltioiden edustajia, meppejä. Gebhardt muun muassa oli paikalla, joten tämä kyllä osoitti, että kaikki instituutiot ja sidosryhmät ovat kiinnostuneita tästä asiasta. Frau Manfredi. Rova Manfredi. Thank you very much, Mrs. Chair. Uh, maybe just... Kiitos puheenjohtaja. Lisätäkseni siihen, mitä kollega juuri sanoi Todellakin. Tämä saattaisi olla mahdollisuus, mutta parlamentti tietysti päättää, että haluatko siihen tarttua vai ei. Tarkastellaan vähän sitä, mikä oli keskeinen teema eilisen kuluttajahuippukokouksessa. Mitä tehdä tapausten kanssa, jotka ovat, joilla on nimenomaista EU-relevanssia? Olette saattaneet nähdä, että paljon puhuttiin siitä, että mitä tehdä tapauksissa – kuten Apple 1, josta Redding kertoi kaikille ministerille tapaukset, jossa mennään pidemmälle kuin perinteinen rajat ylittävä käsite, niin kuin CPC-asetuksessa määritellään tapaukset, joilla on sellainen luonne, että ne vaikuttavat kovin moniin, tuhansiin, joskus miljooniin kuluttajiin useimmilla sisäisillä markkinoilla – yhtäaikaisesti. Meillä ei ole johtopäätöksiä, että voisimme mustaa valkoisella kirjoittaa kiveen näiden kahden päivän kuluttajahuippukokouksen jälkeen, niin Sankolta pääosastolta voimme kuitenkin kertoa, että on suuri intressitaso ja tietty avautuminen ministeritasolla useista jäsenvaltioista paremmin, paremmin heistetään tai harkitaan, mitä tässä näissä tapauksissa tehdään. Tämä kaikki varmaan heijastuu konsultointeihin siitä, miten CPC-asetusta pitäisi arvioida uudelleen. Ehkäpä jonkinlaista sanamuotoilua tämän ongelman puitteissa. Muuten kovasti arvostamme kaikkia täällä tehtyä työtä, olemme kovin tyytyväisiä kompromissitarkistusten hienosäätöön. Herra Haaparin kommentti tästä collective consumption käsitteestä olisi kivempi ymmärtää, mitä sillä tarkemmin tarkoitetaan. Kiitos hyvästä työstä ja tuki meidän puoletamme. Ja, danke schön für die Beiträge. Kiitokset näistä puheenvuoroista. Ja nyt sitten vielä lopuksi esittelijälle puheenvuoro. Ehkä hän voisi kertoa meille myös konkreettisesta aikataulusta. Muchas gracias. Eh, he escuchado con mucha atención. Kiitos. Kuuntelin tarkkaavaisesti kollegoiden näkemyksiä. Ja kiitän teitä teidän tuestanne. Tämä on yhteinen panostus ja minua ilahduttaa kovasti se, että että me olemme samoilla linjoilla näissä asioissa. Uusi kuluttajapolitiikan agenda hän vahvistaa kuluttajasuojaa. Meidän tulee lähtökohtaisesti käynnistää työmme kuluttajien tarpeista, mutta meidän tulee panostaa erikseen vielä myös informaatioon ja sääntöjen sopeuttamiseen kaikilla aloilla yritysmaailmassa. Liikennevaliokunnan lausunto on otettu täysin mukaan näihin kompromissitarkistuksiin liikennealan kuluttajasuoja on asia, jota me todellakin maksimaalisesti priorisoimme. Ja sen täytyy myös näkyä tekstistä. Siksi se on otettu mukaan kompromissitarkistuksiin. teollisuuskulutus. Tässä tätä käsitettä on nyt hieman selvennetty ja olen yrittänyt kuunnella useita kuluttajajärjestöjä. Ja tämä on uudenlaista kulutuksen muotoa, joka kasvaa. Tämä mahdollistaa kuluttajille tämä antaa kuluttajille mahdollisuuden saada tuotteita ja palveluita ei-perinteisin tavoin. Eli voisi sanoa, että tämä on tällaista yhteistyökulutusta, näin se muistaakseni se käsite meni. Tämä on todellisuus, joka meidän tulee ottaa huomioon tässä uudessa kuluttajapolitiikan agendassa. yhteistyötä, siis kuluttajienkin on tehtävä keskenään yhteistyötä tai voivat tehdä yhteistyötä. Sitten tähän otettava mukaan myös se kaupan alalla tehtävät vaihdot ja sitten sellaista on jo olemassa tänä päivänä. Me haemme jonkinlaista mekanismia tähän. Sitten te pyysitte myös aikataulua 25. huhtikuuta. Me äänestämme tarkistuksista valiokunnassa. Ja toukokuussa, jos kaikki hyvin menee, niin voinemme äänestää lopullisesti valiokunnassa tästä mietinnöstä. Ja mm, kompromissitarkistukset ja koko lähestymistapa on hyvin samankaltainen kuin se, mitä komissio esitteli ja minä olen sitä mieltä, että me olemme onnistuneet parantamaan ja selkeyttämään komission alkuperäistä ehdotusta. Me olemme mielestäni hyvällä tavalla tehneet ja täyttäneet velvollisuutemme parlamentaarikkoina. Kiitos. Sitten viimeinen esityslistan kohta, tai niitä on siis kaksi, mutta ne ovat samasta aiheesta. Ehdottaisin, että komissio esittää vaikutusten arviointinsa noin 15 minuutista, minuutissa ja sitten me keskustelemme sen pohjalta. Eli komissio, täällä on äh, Sabine Grenier komissiosta. Merci Madame le Président, Mesdames et Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kuulijat, kiitän teitä siitä, että olette kutsuneet minut tänne esittelemään eh, ehdotustamme, joka liittyy lääkinnällisten laitteiden asetuksen uudistamiseen. Meillä on tällä hetkellä kolme direktiiviä, jotka liittyvät tämän sektorin. Ensinnäkin yleinen eh, direktiivi ja kaksi spesifisempää direktiiviä. Toinen koskee eh, implantoitavia lääkinnällisiä laitteita – ja toinen liittyy niin kutsuttuihin in vitro-diagnostiikan lääkinnällisiin laitteisiin. Näiden tämän lainsäädännön tavoitteena on suojella potilaiden ja käyttäjien turvallisuutta, kun käyttävät näitä tuotteita näiden lääkinnällisten laitteiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Ja tavoite on se, että vain turvalliset tuotteet voivat liikkua sisämarkkinoilla. Tämän asetuspuitteiston kaikkein tärkein valtio on sen joustavuus, tehokkuus, se, että se sopii hyvin pk-yrityksille, jotka edustavat 80 prosenttia tästä sektorista. Tämä on, ne ovat myös avoimia innovaatioille ja myötämielisiä kilpailulle. Miksi me olemme halunneet uudistaa tätä järjestelmää? No ensinnäkin sen vuoksi, että kyse on sellaisesta alasta, joka kehittyy jatkuvasti ja nopeasti, teknologia kehittyy, ja siksi on tärkeää sopeutua tieteelliseen kehitykseen. On erittäin tärkeää, että että eh, käyttäjien potilaiden turvallisuus ei kyseenalaistu. Avoimuus on tärkeä asia, sitä täytyy parantaa, koska jäsenvaltioiden välillä on paljon eroavaisuuksia sääntöjen soveltamisessa. On myös tärkeää ottaa huomioon eh, kansainvälinen kehitys ja käyttäjien kansalaisten odotukset. No, Niinpä viime syyskuussa komissio hyväksyi koko joukon asiakirjoja, jotka se on myös esittänyt neuvostolle ja parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Kyseessä on kaksi asetusehdotusta. Kolme direktiiviä korvataan kahdella asetusehdotuksella lopulta. Ja kuten kaiken lainsäädäntöehdotuksen kohdalla, niin tätäkin edelsi vaikutusanalyysi. Vaikutusanalyysissä on yksilöity tiettyjä ongelmia ja olemme pyrkineet löytämään vastauksia haasteisiin. Ratkaisuja on ja vastauksia on pyritty sitten vertailemaan keskenään ja lopulta poliittisella tasolla on päätetty laatia tämä asiakirja. Se löytyy internet-sivultamme ja siitä löytyy myös yhteenveto kaikilla kielillä. Varsinainen dokumentti on englanniksi. Me olemme toteuttaneet kaksi julkista kuulemista ja olemme myös kuulleet sidosryhmiä. Olemme todenneet, että ilmoitettavien elinten kontrollijärjestelmissä on erilaisuuksia. Myös tuotteiden valvonnassa ja markkinoiden valvonnassa on ollut eroavaisuuksia. Asetus on joissain tapauksissa aiheuttanut ongelmia täytäntöönpanossa ja myös jäljitettävyys ja avoimuus on ollut, siinä on ollut parantamisen varaa. Ja asia, ulkoisten asiantuntijoiden käytössä, saatavuudessa on ollut porsaan reikiä. Ja myös taloudellisten toimijoiden velvoitteita ja oikeuksia tulisi täsmentää. Eli tällaisiin asioihin on kiinnitetty konsultaatiossa huomiota. Olemme analysoineet ratkaisuehdotuksia niin, että tavoitteet täyttyisivät. Ensinnäkin haluamme parantaa turvallisuutta, terveyttä, haluamme, että sisämarkkinat toimivat hyvin ja haluamme tukea innovaatioita ja kilpailukykyä. Useita Tavoitteita, erityisiä tavoitteita on niin ikään määritetty. Ne vastaavat erilaisia ongelmia, joita olemme kohdanneet. Minkälaisia yhteisiä ongelmia näillä lääkinnällisillä laitteilla on? No, ne ovat systeemisiä ongelmia. Ne liittyvät tämän analyysin ja vaikutusanalyysin ensimmäiseen osaan tähän liittyen on oikeastaan kaksi erityistä aihepiiriä. Ne liittyvät näihin lääkinnällisiin laitteisiin, paitsi diagnostisiin laitteisiin, ja sitten on sellaisia ongelmia, jotka liittyvät erityisesti diagnoosilaitteisiin. Ne ongelmat, jotka liittyvät lääkinnällisiin laitteisiin, ne ongelmat ovat yleensä liittyneet lainsäädännön soveltamisongelmiin, siihen, että tiettyjä säädöksiä on, säännöksiä on täytynyt soveltaa tekniseen kehitykseen. Se ei ole aina onnistunut, ja nämä ovat liittyneet, liittyneet myös kliinisiin testeihin. Mitä tulee lääke, diagnostisiin lääkinnällisiin laitteisiin, niidenkin osalta havaittiin ongelmia. Muun muassa lainsäädännön sovellusala on aiheuttanut ongelmaa, luokittelu ja arviointi prosessit ovat olleet sellaisia, että niitä on ollut syytä sopeuttaa tekniseen kehitykseen. Olemme pyrkineet arvioimaan kaikkia näitä ongelmia, ottaen myös huomioon tavoitteen. Ja tekstistä löydätte ne ratkaisuehdotukset tekstistä, joka on teillä silmienne edessä. Sen jälkeen, kun vaikutusanalyysi saatiin valmiiksi, niin tapahtui yhtä ja toista. Ja jotka tunnette, ja me olemmekin laatineet stressitestin, joka, jonka täytyy olla riittävän ö, luja ja joka mahdollistaa sen, että mitä pikemmiten voimme yksilöidä ongelmatilanteita. Kaiken kaikkiaan ehdotuksemme on läpäissyt kaikki testit oikein hyvin, ratkaisumme ovat hyviä. Tiettyjä elementtejä jouduimme tänne lisäämään, erityisesti sellaisia, jotka liittyvät niiden viranomaisten toimintaan, joille täytyy tehdä ilmoitus liittyen niin kutsuttuun implanttikorttiin ja liittyen siihen, että jokaisen valmistajan täytyy nimetä henkilö, joka on vastuussa Ähm, lain kuuliaisuudesta. No, tällä hetkellä olemme, tästä löytyvät ne muutokset, joita olemme tehneet. Ne liittyvät viiteen eri seikkaan. Ensinnäkin sovellusalaan, äh, äh, velvoitteisiin, jotka liittyvät eh, ennen markkinoille saattamista olevan aikaan, markkinoille saattamisen jälkeisen aikaan, avoimuuteen ja järjestelmän hallinnointiin. Ensinnäkin eh, direktiivin eh, sovellusala on laajennettu. Nyt ehdotetaan, että kattetaan kaikki ne lääkinnälliset laitteet, joita valmistetaan ei-elinkelpoisista kudoksista, soluista, myös sellaisiin lääkinnällisiin laitteisiin, jotka liittyvät jonkinlaiseen operointiin, mutta joilla ei ole lääke- lääkinnällistä tai lääketieteellistä vaikutusta. Muun muassa esteettinen kirurgia tulee kyseeseen. Siihen liittyy tiettyjä riskejä. Se on otettu huomioon. Sitten on otettu sovellusalaan sellaisten laitteiden uudelleenprosessointi, jotka ovat kertakäyttövälineitä – Sitten diagnoosivälineiden osalta olemme ottaneet sovellusalaan geneettiset testit, jotka mahdollistavat esimerkiksi jonkin sairauden diagnosoinnin. Niin sanotut companion diagnostics, diagnostiikka asiat on otettu mukaan niin ikään. Ja myös in-house-testit, eli testit, joita tehdään esim. sairaalassa on otettu mukaan. Ja asetuksen on otettu myös välineet, joita käytetään etädiagnostiikkapalveluissa. Ennen kuin nämä tuotteet saatetaan myyntiin, niin siltä osin olemme muuttaneet luokittelusääntöjä – kun puhutaan lääkinnällisistä laitteista, niin säännöksiä on muutettu niin, että otetaan huomioon tieteellinen tekninen kehitys, saatu kokemus ja kansainvälinen kehitys. Diagnostiikkalaitteiden osalta luokittelua on muutettu. Meillä on tällä hetkellä tällainen luokittelujärjestelmä, jossa on neljä luokkaa ja meillä on enemmän nyt sella, katettuna sellaisia diagnostiikkavälineitä, jotka, joita ennen valvoi valmistaja nyt ne elimet, joille täytyy tehdä ilmoitus. Jos löytyy jonkinlaisia systeemisiä ongelmia, niin ehdotamme yksityiskohtaisempia kriteereitä, jotka täytyy täyttää. Näiden elinten täytyy ottaa käyttöön yhtenäinen valvontajärjestelmä ja tehdä myös yhteinen tarkastus. Näiden elinten toiminta on vahvistettu ja muutettu erilaisten uusien ähm, velvoitteiden kautta, jotka liittyvät muun muassa riippumattomaan tarkastukseen ja siihen, että esimerkiksi kansalliset asiantuntijat, heille tulisi antaa lupaa tarkastaa korkean riskin tuotteet ennen kuin niitä aletaan myydä. Olemme myös ehdottaneet parannuksia kliinisiin arviointeihin niin, että kliiniseen näyttöön liittyviä vaatimuksia on tiukennettu ja myös myynnin jälkeistä seurantaa on vahvistettu on myös yksityiskohtaisia sääntöjä, jotka liittyvät kliinisiin tutkimuksiin ja tutkimusten koordinointiin, jos sellaisia tehdään useassa jäsenvaltiossa. Sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille, markkinoiden valvontaa ja valppautta, varovaisuutta on lisätty jäsenvaltioiden Täytyy tehdä parempaa ko- tai koordinoida paremmin äm, arviointitoimintaansa. On myös haluttu vahvistaa ä, äh, terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden roolia. Olemme myös uudistaneet avoimuusasioita. Ensinnäkin otetaan käyttöön keskitetty rekisteri kaikille laitteille ja toimijoille. Tehdään myös yhteenveto näiden tuotteiden turvallisuudesta, niiden kliinisestä mm, tehokkuudesta ja olemme myös perustaneet jäljitysjärjestelmän. Kyse on tällaisesta ainutlaatuisesta yksilöintijärjestelmästä. Ja niin kutsuttu implanttikortti on vielä pistenä iin päällä tässä. Sitten siirrymme puhumaan hallinnoinnista. Me olemme, aiomme luoda koordinaatioryhmän, joka käsittelee näitä lääkinnällisiä laitteita. Kyse on asiantuntijaryhmästä, jonka tarkoitus on varmistaa sääntöjen yhtenäinen soveltaminen niin, että se voi antaa, ja tässä se voi saada komissiolta teknistä apua. Ja lopuksi tulisi saada käyttöön ulkoinen asiantuntija, tulisi nimetä EUn referenssilaboratorioita, joka antaisi tieteellistä neuvoa ja teknistä apua komissiolle. Kiitos. Ja, vielen Dank an die Kommission. Jetzt die Runde. Kiitokset komissiolle. Nyt sitten esittelijä. Niin, niin, olkaa, olkaa hyvä, esittelijä. Euh, merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluan äh, kiittää tästä hyvästä työstä, jota komissio on tehnyt, kun se on kehittänyt tätä tekstiä. Komissio on jo viitannut useisiin ongelmiin, jotka liittyvät lääkinnällisiin laitteisiin jotka jatkuvasti kehittyvät, on ottanut huomioon sen, että sääntelypuitteita tulkitaan eri tavalla eri maissa. Valvonnassa on ongelmia, velvoitteiden harmonisointi on paikallaan. Kaikki nämä huomiot ovat jo, tai siis kaikki nämä puutteet ovat johtaneet tiettyihin skandaaleihin, jotka ovat heikentäneet potilaiden luottamusta ja siksi tarvitaan uusi sääntelypuitteisto. USAssa on yksi virasto, joka myöntää lupia kaikille lääke, lääkinnällisille laitteille, kun taas meillä Euroopassa on 24 lupaorganismia tai tällaista organismia, joille täytyy ilmoittaa, tehdä ilmoitus, ja nämä laitteet sitten liikkuvat 27 jäsenvaltiossa meidän täytyy toimia niin, että saamme yhten, yhdenmukaista valvontaan ja tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen. Tässä uudessa asetuksessa äm, katetaan koko lääkinnällisen laitteen elämänkaari aina sen ä, äh, keksimisestä aina sen saamaan sertifikaattiin, valvontaan ja niin edespäin, aina siihen saakka, kun se päätyy markkinoille – Ensinnäkin sovellusalasta haluaisin sanoa muutaman sanan. Olen iloinen siitä, että niin kutsutut esteettiset tuotteet, joilla on samankaltaisia piirteitä kuin lääkinnällisillä laitteilla ja jotka saattavat aiheuttaa ongelmia, kansanterveydellisiäkin, että ne on nyt otettu huomioon. Kuitenkin lääkinnällisen laitteen määritelmä vaikuttaa hiukan ristiriitaiselta me, ja tämä luettelo tuotteista, joka on liitteessä, sekin aiheuttaa ongelmia, hallinnointiongelmia, ähm, täytäntöönpano-ongelmia ja ongelma on myös se, että lista on liian kattava. Eli meidän mielestämme äh, tarvitsisimme aivan erityisen määritelmän niille lääkinnällisille laitteille, jotka ovat joko ei-lääketieteellisiä tai esteettisiä mitä tulee velvoitteisiin, taloudellisia toimijoita koskeviin velvoitteisiin, olen iloinen siitä, että olette ottaneet huomioon tällaiset velvoitteet, jotka liittyvät laatuun, markkinoiden valvontaan, etc. Ja kun erilaisia skandaaleja nyt on ollut, niin on erittäin oleellista, että avoimuutta parannetaan. Miten voimme taata sen, että potilas voi saada Äh, korvauksen, jos jonkinlaista vaaraa on aiheutunut. Tulisiko valmistajan pakottaa äh, ottamaan vakuutus vai mitä? Tätä täytyy vielä pohtia. Ja sitten vastuukysymys. Toimijo, Toimijathan ovat velvollisia valvomaan tuotteita. Myös tuoja, maahan tuojan tulisi kantaa vastuuta. Sitä paitsi tuojia voi olla useita ja siksi tulisi ehkä lähteä siitä, että yksi tietty taho olisi vastuussa ehkäpä valmistaja. Tällä tavalla saataisiin enemmän äh, yhdenmukaisuutta. Entäpä sitten äh, näiden äh, kertakäyttölaitteiden uudelleenkäyttö. Ähm, tämäkin on, tämä uudelleenprosessointi, sekin on otettu huomioon tässä Miten määritellään kertakäyttöisyys? Jos to, laite on kertakäyttöinen, niin se tietysti rajoittaa aika paljon sen uudelleen käyttöä. Sen jo, joskus tapahtuu väärinkäytöksiä ja mielestäni tarvitsemme erittäin tiukat sääntelypuitteet. Silloin kun on kyse sellaisista lääkinnällisistä laitteista, joiden käyttö on erittäin kriittistä, niin niin, niin ennen, niin, ennen luvan antamista niille on täytynyt olla aivan erityisen selvää tieteellistä ja kliinistä näyttöä. Sitten komissiolle kysymys liittyy, joka liittyy yhteisiin teknisiin ö, laatuvaatimuksiin. Tällä hetkellä meillä ei ole ö, harmonisoituja ö, laatuvaatimuksia. Miten Voisiko komissio ehkäpä äh, osoittaa meille, missä määrin tällainen toimi olisi edes tarpeellinen? Sitten näihin, äh, näihin viranomaisiin, joille täytyy tehdä ilmoitus. Ähm, tällä hetkellähän äh, valmistaja on vapaa valitsemaan luvanantajan 18 joukosta. Eli Tähän saattaa liittyä, liittyä ongelmia, jotka liittyvät riippumattomuuteen, objektiivisuuteen ja niin edespäin. Ja kun ajatellaan sertifiointitehtävää ja neuvonantotehtävää, niin niiden välinen raja on kyllä kuin veteen piirretty viiva. Ja sitten kun ajatellaan kaikkiin, kaikkein riskialttiimpia lääkinnällisiä laitteita ja niiden kykyä tuottaa todellisia ähm, luotettavia kliinisiä äh, diagnooseja, niin niiden osalta on asetettava aivan erityisiä vaatimuksia. Täytyy pitää huoli siitä, että asiantuntijat tekevät äh, kaiken, toteuttavat kaiken valvonnan, jotta äh, ei tule eturistiriitoja. Mitä tulee luokitteluun? Ähm, sellaiset lääkinnälliset laitteet, jotka joita... Siis lääkinnälliset laitteet on, on luokiteltu äm, eri luokkiin ja sitten meillä on niin kutsuttuja rajatapauksia. Monet äm, tuotteet, kuten vaikkapa ä, laihdutuslääkkeet tai jotkut muut, niitä voidaan kutsua lääkinnällisiksi laitteiksi, jotta niihin ei, niiden ei tarvitse noudattaa lääkkei, sitä koskevia vaatimuksia. Esimerkiksi UK, Britanniassa äh, on tehty näin. Ja siksipä ehdotammekin, että näitä vaatimuksia ähm, yhdenmukaistetaan. Eli äh, kun on kyse tällaisista Eli silloin kun on kyse lääkinnällisistä laitteista, niiden täytyy todella olla lääkinnällisiä laitteita eikä lääkkeitä. komissio, haluaisin tietää, olisiko komissio valmis vielä tarkastamaan tätä luokittelua. Entäpä sitten arviointi ja yhdenmukaisuusvaatimukset, se on ehkä tekstin hankalin paikka. Saattaa tulla, että arvioinnin yhtenäistämisessä tulee olemaan ongelmia. Myös kontrollimekanismit, joita 44 artiklassa ehdotetaan, me tarvitsemme tietynlaisen tarkastelumahdollisuuden, jotta jos jonkinlaista virhettä ilmenee, voimme palata tähän asiaan. Tiettyjen terveysviranomaisten ja potilas- ja kuluttajajärjestöjen mielestä tämän artiklan säännökset eivät ole riittävän tiukkoja. Tämä liittyy myös esimerkiksi olemassa olevien sertifikaattien uudistamiseen, valinta, kriteerit eivät ole lainkaan selkeitä tässä artiklassa ja niin edespäin. Esimerkiksi valinta siitä, millaisten otosten perusteella tutkintoja, tutkimuksia tehdään ja niin edespäin. Tämä ei miellytä kaikkia. Ja vaikka, niin tämä on siis ongelmallinen kohta. Tässähän on kyse mekanismista, joka ehkä saattaisi mutkistaa byrokratiaa ja pitkittää erilaisia prosesseja ja siinä tapauksessa valmistajat eivät välttämättä tällaisesta pitäisi. Meidän täytyy löytää sellainen lähestymistapa, joka on käytännönläheinen, pragmaattinen, niin minä lopetan kohta. Kaksi minuuttia ehkä vielä, jos sallitte. Meidän täytyy vastata potilaiden toiveisiin, meidän täytyy vastata vaatimuksiin, jotka liittyvät turvallisuusvaatimuksiin, ja meidän täytyy myös säilyttää tämänhetkinen malli siltä osin, kun se on hyvä. Ja tämänhetkistä lainsäädäntöä ei välttämättä ole sovellettu asianmukaisesti, ja jos valmistaja voi osoittaa, että että markkinoilla on vastaava tuote, sen oman tuotteen ei välttämättä tarvitse täyttää kaikkiin tiukimpia vaatimuksia. Siksi me haluamme tiukemmat laatuvaatimukset kategoriassa kolme olevia lääkinnällisiä laitteita ja implantoitavia laitteita varten. Ja tarvitaan myös me- metodologia sen osalta, miten tehdään arvioita ja millaisin äm, kriteerein. Ja mitä tulee valvontaan, tarvitaan myös myynnin jälkeistä valvontaa niin, että ä, perustetaan tällainen valvontakeskus. Ö, lopetan. Niin. Halusin vielä johtopäätöksen omaisesti puhua vielä markkinoiden valvonnasta. Se on äärimmäisen tärkeää. Ja lopuksi, kun puhutaan diagnostiikkalaitteista, joista minä en ole, ollut, ole saanut mahdollisuutta puhua, niin esimerkiksi kun puhutaan in vitro laitteesta, niin nekin edellyttävät valvontaa. Niin, nyt ainakin pitäisi lopettaa. Minulla on koko joukko puheenvuoropyyntöjä, jotka myös kollegoilta, jotka haluavat sanoa jotain. Ja toisekseen sen jälkeen, eh, kun te olette laatineet mietintöjä, niin meillä on ainakin kaksi kertaa mahdollisuus puhua tästä luonnollisesti hyvin tärkeästä ja mielenkiintoisesta aiheesta täällä valiokunnassa. Joten nyt haluaisin antaa varjoesittelijöille ja muille kollegoille mahdollisuuden puhua. Ensin sosiaalidemokraateista. Olkaa hyvä. Obrigado, cara Presidente, em exercício. Eh, eu queria começar por eh, saudar. Haluaisin eh, ensin kiittää esittelijää. Hän on tehnyt jo todella paljon työtä. Hän on äh, analysoinut tämän lainsäädäntökertomuksen todella hyvin. Onko tässä joku ongelma? Voinko jatkaa? No hyvä. Halusin ähm, kiittää myös komissiota erinomaisesta esittelystä, jonka he täällä antoivat. Minun äh, huomioni eivät nyt liity ainoastaan tähän lainsäädäntöön, vaan myös äh, in vitro äh, diagnostiikkaan. Syystä tai toisesta tätä ei nyt otettu tähän, näitä ei yhdistetty, mutta, mutta minulla nyt on ajatus molemmista. Meillähän on ollut hiljattain skandaali, kaikki tietävät mistä oli kysymys New England Journal of Medicine eh, helmikuussa eh, julkaisi artikkelin eh, Euroopan ja USAn välisistä eroista. Sen lisäksi myös lääkkeiden valvonnan, valvonnan vertailu on myös tässä samassa artikkelissa. Mutta joka tapauksessa nythän tilanne on ihan erilainen. Meillä on unioni, jossa on 27 jäsenvaltiota. Ei sitä voi verrata Yhdysvaltoihin liioin. Meidän täytyy olla myös varuillamme, kun jos näitä lähdetään vertaamaan lääkkeisiin, koska eivät lääkinnälliset laitteet ole mitään lääkkeitä. kansallinen asiantuntemus jäsenvaltioissa ei välttämättä aina ole kovin suurta, huonompaa kuin lääkkeiden kohdalla, koska lääkkeiden kohdalla perinteet ovat pitemmät. On vaikeata perustaa tällaista viranomaista, joka tietäisi kaikkien kansallisvaltioiden lainsäädännön. Minun kotimaassani on tällainen viranomainen, mutta se ei ole millään muotoa tehokas. Me voisimme tämän hoitaa paljon paremmin, jos meillä olisi erikoistuneita elimiä, jolla olisi myös teknologiset kyvyt arvioida näitä. Markkinointi, markkinoille tuontilupa on erittäin hyvä klass, luokalle 3 ja C luokalle, mutta minä uskon, että tätä lupaa, ei, aloitan alusta. Tämän täytyy tämän menettelyn olla vaativa, kun haetaan markkinoille tulla lupaa, mutta tätä mekanismia ei voi, ei saa soveltaa kaikkiin tuotteisiin, esimerkiksi luokasta 1 ja 2, A ja B. Siihen se ei ole välttämätöntä mielestäni. Uskoin, että tästä tulisi aikamoinen kuormitus. Olen samaa mieltä komission kanssa, kun komissio sanoo, että suurin investointi on tehtävä post-markets-tilanteessa. Eli täytyy tarkastella, tai täytyy saada hyvin tiukka ja, ja, ja selkeä järjestelmä markkinoille ja huolehtia siitä, että informaatiota vaihdetaan hyvin jäsenvaltioiden kesken ja että kaikki tieto kerätään tällaiseen tietopankkiin. Se on se kaikkein paras mekanismi, koska ei ole mahdollista, kun ajatellaan kaikkia näitä tuotteita, että tehtäisiin kliiniset kokeet niistä, kuten tehdään lääkkeiden kohdalla. Tämä ei ole helppoa tällaisen kokeen tekeminen. On metodologisia myös ongelmia ja se tekee tällaisesta kliinisestä kokeesta hyvin vaikean ja joskus jopa mahdottoman. Tietenkin, jos se on mahdollista, niin silloin täytyy tehdä tällainen kliininen koe C-luokan tuotteille. Täytyy hyvin selvästi tässä painottaa myös näitä analyysejä ja seurantaa sen jälkeen, kun tuote on tuotu markkinoille. Olemassa olevia tietoja on vaikea verrata, vaikka olisikin tällainen tietopankki, tällaisen tietopankin käyttäminen olisi hankalaa. Sitten on myös muita mielenkiintoisia näkökulmia. Esimerkiksi tällaiset ennalta ilmoittamattomat tarkastuskäynnit valmistajien tehtaissa. Mutta tämä ei ole toiminut ja pitäisi selvittääkin miksi. Mikä nyt sitten tässä lainsäädännössä on uutta? Tai toisin? Haluaisin myös puhua tästä hallinnoinnista. Pitääkö tässä lähteä keskitetysti vai hajautetusti liikkeelle? USAssa on vain äh, FDA. Meillä on äh, jokaisessa jäsenvaltiossa erilaisia virastoja ja viranomaisia, jotka eivät äh, välttämättä edes halua hoitaa tätä asiaa. He eivät tunne näitä laitteita ja niillä ei ole teknologista osaamista useimmiten. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kansallisen lääkeviraston lisäksi pitäisi olla erillinen virasto tätä varten. Ongelma on varmasti joka puolella sama. Ihmiset, jotka tietävät farmakologiasta jotakin, eivät välttämättä sitten ole asiantuntijoita lääkinnällisten laitteiden alalla. Ja siksi mielestäni komission ehdotus on, siinä on itua. Tällainen keskitetty mekanismi eh, ja tällainen keskitetty asiantuntijaryhmä. Tällä hetkellä meidän tietämyksemme ei ole riittävää. No kymmenen vuoden kuluttua ehkä sitten voisimme saada vaikkapa tällaisen eurooppalaisen lääkinnällisten laitteiden viraston, mutta nyt se ei ole mahdollista, joten ehkä olisi hyvä, että me nyt jo tekisimme jotain sille, että saadaan enemmän informaatiota. On tärkeää, että kaikki asianosaiset otetaan hyvin mukaan toimintaan, koko prosessiin. Ja lopuksi olen täysin samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme yhtäläisen eh, identifioinnin, etikettöinti on tärkeää, pakkaus on tärkeää ja myös jäljitettävyys on tärkeää. Ja se, että eh, väärentäminen ei ole mahdollista. So, jetzt war die Übersetzung zu Ende. Noin, Liberaalien varjoesittelijä on Rova Parvanova. Ei? No herra Manders, haluatteko te puhua? Thank you, Mrs. Parvanova. Is in the... Kiitoksia, Rova Parvanova on envivaliokunnassa, koska samaan aikaan sama teema. Kysymys vain komissiolle. On ero amerikkalaisen järjestelmän välillä tuotevalvonnassa ja eurooppalaisessa. Se, mitä haluan tietää, kun on hypeä, hyp, hipseistä ja pipseistä. Onko tässä turvallisuudessa eroa? Onko eurooppalainen turvallisempi kuin amerikkalainen vai miten päin? Ihan tämmöinen kysymys vaan. Frau Rühle von Kiitokset ja sitten Rova Rühle. Haluaisin puheenvuoron, koska toisaalta olen kovin vaikuttunut tästä esittelijän tiedosta, mutta toisaalta minulla on se pelko, että tässä saamme mietinnön, että sellainen lähestymistapa tässä on, joka periaatteessa tarkoittaa ympäristövaliokunnan mietinnön äh, päällekkäisyyttä. Eli mikä on sisämarkkinavaliokunnan nimenomainen näkökulma, koska ne asiat, joita jo käsitellään Envi-valiokunnassa, niin niitä nyt ei pitäisi kahteen kertaan käsitellä vielä täällä, joten meidän ryhmämme vaatii aina sitä, että meillä on täällä selkeästi määritelty, että mitä minkäkin valiokunnan pitää tehdä, jotta ei tehdä tuplatyötä. Ja, danke schön. Von den anderen fraktion... Kiitos. Muista ryhmistä ei muita. Ja nyt sitten muut jäsenet. Herra Fox, olkaa hyvä. Und dann Mr. Chairman, I am, I am here for the ECL. I don't know if... Olen täällä ECRn puolesta. En tiedä miksi en ole listallanne. Minä olen varjoesittelijä kuitenkin. Tässä sitä nyt ollaan. Mukava yllätys teille, eikä vaikka. No, teidän vuoronne. Puheenjohtaja, haluaisin sanoa, että aika monia turvallisuusongelmia on ollut muun muassa väärennettyjen PIP, rintaimplanttien osalta ja muiden. Sääntöjen täytyy muuttua niin, että potilaiden turvallisuus paranee muun muassa näiden elinten, joille täytyy tehdä ilmoitus vahvistamisella, etc. Me tarvitsemme keskitetyn Euro- Komissio ehdottaa keskitettyä eurooppalaista virastoa, mutta minusta se on huono asia, se on kallis ja se vain heikentäisi kuluttajien pääsyä ja neuvojen saatavuutta. Meidän täytyy siirtyä tilanteeseen, jossa nämä sertifiointielimet tekevät hyvää työtä jo alusta lähtien ja niin, että varmistetaan myös myynnin jälkeinen valvonta. Hyvä puheenjohtaja, siksi tuen tätä markkinoiden valvontaa parempien tietokantojen kautta ja siten, että että myös sääntely- ja valmistajatasolla noudatetaan luokittelua. Haluan kiittää kaikkia ja lopetan nyt, koska tiedän, että koordinaattoreiden kokous alkaa viiden minuutin kuluttua. No, no, zwei Wortmeldungen. Das... Tässä minulla on vielä kaksi puheenvuoropyyntöä, sen me ehdimme juuri. Ja sitten vielä komissio ja esittelijä Olga ja sitten äh, Schwab viimeisenä. Kiitos. Haluaisin kiittää tästä esittelystä. Minulla on oikeastaan kaksi huomiota. Yksi perusongelmista, joka täällä otettiin esiin, johtuu siitä, että jäsenvaltiot eivät tiedä, millä tavalla nämä jaetaan. Heillä ei ole selkeää tietoa tästä jaosta. Ja se, että kolmasista maistahan tulee myös näitä tuotteita. Jos nämä tuotteet pakataan uusiin pakkauksiin ja tuodaan markkinoille, niin silloin luullaan, että se tuote tulee EU-jäsenvaltiosta ja, ja sitten ei ole mitään mahdollisuutta tietää kuluttajalle, mitä tuotteita hän käyttää. Tämä koskee ennen kaikkea äh, ennen kaikkea äh, heikompia ihmisiä. Minä viimeisenä lyhyesti varmaankin pitäisi puhua vaikutusten arvioinnista. Nyt on vähän fokus menetetty ja sen vuoksi täytyy sanoa, että petoksia ja väärinkäytöksiä vastaan mistä tämä uusi asetus ei auta. Ja se se ratkaiseva kohta näissä kovin skandaaleissa rintaimplanteissa. Myöskin komissio odottaa parannusta. Vaikutusten arvioiden perusteella saadaan asetus. Se tarkoittaa, että jäsenvaltiot ovat äh, samassa väärin pakotettuja toteuttamaan säädöt niin kuin ne asetuksessa ovat. Ja uskon, että on koko rivi kohtia, joista esittelijät ja puhuivat, Fox, joille se on tärkeää meille. Uskon, että ennen kaikkea markkinavalvonta ja puheenjohtaja eri yhteydessä tästä jo puhuitte itse. Markkinavalvonta tässä todellakin vahvistuu ja sitä täytyy paremmin valvoa. Tällaiset tiedot, ilmoittamattomat tarkastukset ovat olleet vanhassa direktiivissä mahdollisia, niitä oli kuitenkin liian harvoin. Meidän täytyy järjestelmää vahventaa eikä byrokraattisia vaatimuksia. Näin innovaatioita voidaan lääketieteellisellä alalla edistää. Silloin saavat potilaat nopeammin innovatiivisia tuotteita. Tähän määrittää tällä erää. Dankeschön. Ja. Kiitos. Sitten nämä kysymykset komissiolle. Haluatteko te vastata näihin esitettyihin kysymyksiin? Oui, merci, madame le président. Oui, rapidement. Euh. Kiitoksia ihan pikaisesti vain. Täällä estettiin kysymys, joka liittyy amerikkalaiseen järjestelmään. No kyllä, sillä on puolensa, aivan kuten eurooppalaisellakin järjestelmällä on puolensa. Ei voida sanoa, että toinen olisi varmempi kuin toinen. Yleisesti ovat kyllä toisia toisiaan vastaavia, mutta varmaa on se, että Euroopan järjestelmä suosii enemmän innovaatioita, koska me otamme huomioon tuotteiden kehittymisen me olemmekin jo maininneet useita seikkoja, joita siinä on tosi syytä parantaakin. Sitten järjestelmän, tai siis tämä ennakkolupa ja sitten tarkastelulupa on ymmärrettävä, että kun tuotteet ovat niin erilaisia, niin tarvitaan, tarvittaisiin paljon resursseja, jos, jos meillä olisi tällainen keskitetty järjestelmä, mutta viittaan edelleenkin artiklaan 44. Sehän mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot tietävät, mitkä ovat markkinoille tulevat uudet innovatiiviset tuotteet, tietävät myös paremmin, mitä nämä sertifiointiorganismit tekevät ja minkälaista kliinistä arviointityötä tehdään. Ja mahdollistaa myös sen, että että aivan konkreettisten tapausten valossa voidaan muuttaa sääntöjä konkreettisia testejä, esimerkiksi tiettyjen kategorioiden tuotteiden äm, kliinisiä arviointeja. Mitä tulee tähän tarkastukseen, se mainittiin täällä näiden testeihin. Ne ovat erittäin tärkeitä sertifiointijärjestöt kyllä tekevät tarkastuksia paitsi tehtaissa valmistajien pakeilla, myös markkinoilla. Ja kansalliset viranomaiset ovat mukana näissä tarkastuksissa, voivat ottaa muun muassa näytteitä, etc. Tämä oli tämä pipistä. Sitten kysymys jäljitettävyydestä. Sekin on erittäin tärkeä kysymys. Meillähän... Me olemme tehneet paljon jäljittävyyden parantamiseksi. Äh, olipa kyse sitten Euroopassa valmistetuista tuotteista tai Euroopan ulkopuolella valmistetuista tuotteista. Kiitos. Ja, danke schön. Zum Abschluss die Berichterstatterin. Kiitos ja sitten vielä esittelijää. Ja minun kysymykseni teille on, tämä aihe on niin paljon läsnä julkisuudessa ja tämä herättää todella paljon mielenkiintoa myös parlamentissa. Sehän osoittaa kyllä, miten tärkeää tästä asiasta on tullut. Järjestetäänkö ympäristövaliokunnassa tästä kuuleminen? Euh, merci, madame la présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee näihin erityisempiin kysymyksiin, me olimme kuulemistilaisuudessa, jonka Envi-valiokunta järjesti. Ja jos kollegat täällä IMKossa haluavat kuunnella pääpuhujia, niin onhan se mahdollista. Mutta täytyy kuitenkin muistaa, että tämä oli Envin järjestämä asia, mutta minä kyllä tietysti olen valmis ottamaan tällaisesta ehdotuksesta vaarin, vastaavanlaisesta siis. Palaisin vielä edelliseen puheenvuoroni. On selvää, että tällä hetkellä meillä on asetus, joka toimii, joka mahdollistaa sen, että nopeasti päästään käsiksi viimeisimpään teknologiaan, viimeisimpään lääk- viimeisimpiin lääkkeisiin. Asetus myös helpottaa uusien tuotteiden pääsyä markkinoille, mutta Tämä, tälläkin asetuksella on rajansa, kun otetaan huomioon, millaisia kokemuksia meillä on esimerkiksi Ranskassa. Esimerkiksi juuri nämä rintaimplanttiongelmat. Ja mitä tähän tilanteeseen ja tämän tilanteen valossa meidän täytyy tehdä enemmän kliinisiä arviointeja, saada enemmän kliinistä tietoa ennen kuin näitä tuotteita saatetaan markkinoille. Valvontaa tulisi myös myynnin jälkeen toteuttaa niin, että ei tule, niin että ei tule ei toivottuja sivuvaikutuksia, tai jos tulee, niin niihin puututaan. Nehän voivat olla vakaviakin. Tarkastukset ovat erittäin tärkeitä, koska kysehän on kun kyse on rintaimplanteista, niin ainoastaan riippumaton arvioija voi lausua niistä lausuntonsa. Ja mitä tulee vastuun jakamiseen eri valiokuntien kanssa? No, me halusimme yhteisvastuun tästä tekstistä ja halusimme hiukan jakaa näitä artikloja. Me emme kuitenkaan saaneet artiklaa 50, me saimme 49 plussan. Se mahdollistaa sen, että saadaan te, me olemme siis voineet jakaa työtämme Envi-valiokunnan kanssa. Me emme saaneet antaa lausuntoa ihan kaikista artikloista, mutta tämä 49 plus antaa kuitenkin meille mahdollisuuden osallistua keskusteluihin trilogissa. Tässä oli oikeastaan kaikki, mitä halusin sanoa. Tietysti meillä on vielä mahdollisuuksia palata tähän asiaan. Ja jos haluatte, että meidänkin valiokuntamme järjestää kuulemistilaisuuden Envin tapaan, niin voimme varmasti, se olisi varmasti hyväksi, koska saisimme sillä tavalla selkeyttä tähän tekstiin, joka on samalla aikaa tekninen että vaativa. Vielen Dank, Frau Berra. Ich möchte... Kiitokset, edustaja Berra. Aikataulu ihan lyhykäisesti. Lausunto luonnos 3. huhtikuuta käännettäväksi. 25. huhtikuuta me keskustelemme aiheesta täällä valiokunnassa. Tarkistusten määräaika on 6. toukokuuta ja sitten niistä puhutaan 29. toukokuuta ja kompromissista puhutaan 12. kesäkuuta ja äänestys 18. kesäkuuta. Eli aikaa on. Kaikesta muusta koordinaattorit voivat sitten puhua. Päätän kokouksen. Kiitos.